Uh, so, good afternoon everybody. Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa taas tänne toiseen sisämarkkinavaliokunnan kokoukseen. Tänään meillä oli paljon tehtävää aamupäivänä, paljon asioita ja kompromisseja. Tämä oli hyvä johdanto iltapäivän istuntoon, joka pidetään Kreikan puheenjohtajakauden edustajan kanssa ja voin suurella mielihyvällä toivottaa tervetulleeksi Kostis Hatsidakisin tänne. En häntä tervetulleeksi tuota parlamenttiin, sillä hän on täällä niin pitkään jo ollut ja meille tuttu. Mutta ensinnäkin muutama ilmoitusasia. Ensinnä haluaisin terve, toivottaa tervetulleeksi ne, jotka seuraavat meitä verkon kautta. On hienoa, että niin moni meitä sieltä seuraa. Meillä on myös uusi Eh, uutiskirje, joka löytyy myös sieltä verkosta. Ja haluan Birminghamin yliopiston opiskelijat toivottaa tervetulleeksi. Minä olen kunnia tohtori tuon yliopiston toimesta, ja hienoa, että he tulevat tänne kuuntelemaan ministeriä, eli erityisesti tervetuloa. Kostisia ei tarvitse teille enää esitellä, sillä hän on ollut tärkeä parlamentin jäsen. Hän on ollut liikennevaliokunnan puheenjohtaja, hyvin tärkeä EPPn jäsen aikanaan täällä parlamentissa ja moni meistä tuntee hänen hyvin. Oli hienoa tavata teitä elokuussa valtuuskunnan edustajien kanssa. Moni on täällä paikallaan. Te puhuitte siitä, minkälaisia haasteita Kreikalla oli edessään puhelinjohtajavaltiona. Eli hienoa, että tulitte tänne nyt tänne puhumaan tässä hyvin tärkeässä roolissa. Te olette kilpailukykyneuvoston puheenjohtaja. Tiedän, että teillä on muitakin vastuualueitanne, vastuualueita Kreikan hallituksessa. Suurella mielenkiinnolla kuuntelemme sitä, mitä haluatte meille sanoa ja sitten kollegat esittävät teille kysymyksiä eri asioiden edistymisestä. Täällä on jo luettelo edustaja Charles de Monse, mutta täällä sen palataan sitten myöhemmin. Eli nyt otan ilmoittautuja puheen vuoro, puheenvuoro jaetaan ensin koorina ja sitten kaikki muut. Eli olkaa hyvä, annan teille puheenvuoro. President, thank you, Malcolm. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos Malcolm. Minulla on todella ilo olla täällä Tämä on oikeastaan aivan liikuttavaakin minulle. Olen ollut tämän parlamentin jäsen 13 vuotta 1994-2007 aikavälillä. En tiedä kuinka monet neuvoston puheenjohtajat ovat olleet näin pitkään Euroopan parlamentin jäsentenä. En tiedä onko se myönteistä neuvoston tasolla, mutta näin tässä nyt kuitenkin on käynyt elämä. Tällaista elämä on. Minun on myös muistutettava teitä siitä, että olin kaksi ja puoli vuotta tämän valiokunnan varajäsen, eli todella käsittelin niitä asioita, joita te käsittelette nyt. Olin vain täällä muutamia vuosia sitten. Zaki. Puheenjohtaja huomauttaa olleensa koordinaattori. Niin, todella. Malcolm oli minun koordinaattorini. Yritämme toimia koordinoidusti myös nyt. Yritämme tätä toimintaamme koordinoida. Kreikan puheenjohtajakausi on eri erikoinen siksi, että se kestää vain kolme kuukautta – Tämä on hyvin etupainotteinen puheenjohtajakausi. Meidän on toimittava nopeasti ja saada aikaan tuloksia. Puheenjohtajakausi on meille kaksinkertainen haaste. Ensinnäkin se on haaste siksi, että se on yhtä aikaa kun Euroopan parlamentin vaalit. Nämä ovat kriittisiä aikoja. Meidän on saatava jotkut tietyt asiat valmiiksi, meidän on saatava aikaan tuloksia, meidän on vakuutettava kansalaiset siitä, että tämä parlamentti ja neuvosto tuovat lisäarvoa. Samaan aikaan Kreikan, puheen, Kreikan Kausi on tärkeän Kreikan itsensä takia, koska se voi olla meille mahdollisuus korjata tapahtunutta vahinkoa maan imagolle viime vuosien aikana. Joten perimmäinen tavoitteemme on yllättää teidät myönteisesti. Kuinka tähän pyrimme? Me haluamme, että meillä olisi käytännönläheinen asialista. Emme halua olla liian kunnianhimoisia. Haluamme keskittyä tiettyihin konkreettisiin aiheisiin, tiettyihin lainsäädännöllisiin asioihin. Ja tehän tiedätte, että jos meillä on tällainen realistinen lähestymistapa ja jos saamme aikaan tiettyjä kompromisseja teidän kanssanne, niin se varmasti olisi hyvä Kreikan puheenjohtajakaudelle, mutta myös parlamentille ja koko Euroopalle sen kansalaisille. Tämä on tapa, jolla haluamme toimia. on tietenkin itsestään selvää, mutta toistan sen kuitenkin. Nimittäin, että tarkoituksena on tehdä tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja erityisesti tämän valiokunnan kanssa, puheenjohtajien, koordinaattoreiden ja esittelijöiden ja muiden jäsenten kanssa, niin että voimme saada onnistuneita kolmikantaneuvotteluja ja todella saada tuloksia aikaiseksi. Tämä on työskentelytapamme. Loppujen lopuksi toivon, että tulos on menestys. Sen on, me olemme kaikki tuomitut menestymään. Coming uh, to... No niin. Sitten näihin erityisempiin asioihin. Kilpailukyky neuvostoa tulen johtamaan seuraavat kuusi kuukautta ja työssämme – meidän on osoitettava päättäväisyyttä, jotta parannetaan sisämarkkinoiden toimintaa, jotta parannetaan kilpailukykyä samalla kun suojellaan kuluttajia. Kilpailukyky on avain, jotta päästään eroon talouskriisistä. Voidaan lisätä työttömyyttä. Tästä meillä on dramaattisia kokemuksia Kreikassa, mutta on myös päästävä eroon työttömyydestä, josta koko Eurooppa on kärsinyt viime vuosina – Euroopan sisämarkkinoiden kilpailukyky on tarpeellinen askel, jotta saadaan uutta potkua Euroopan talouksille päästään takaisin raiteilleen. Kreikan puheenjohtajakaudella tullaan kiinnittämään erityistä huomiota PK-yritysten rahoittumiseen, joka on Euroopan kasvun ja hyvinvoinnin moottorin, Myös tutkimus ja kehitys ja innovointi tarvitsevat edistämistä. Kuluttajansuojan lainsäädäntö on yksi prioriteeteistamme myös. Tämän yleisluontoisen painopistealueiden kuvailun jälkeen haluaisin nyt lyhyesti kertoa teille meidän lainsäädännöllisistä prioriteeteistamme. Ne ovat loppupeleissä kaikkein tärkeimpiä tietenkin. Ja Niistä on tietyt asiat teidänkin tämänkin valiokunnan valtuuksiin kuuluvia, kuten tekninen yhdenmukaistaminen, matkapaketit, tuoteturvallisuus ja markkinavalvonta, paketti ja sähköistä laskutusta koskeva direktiivi julkisissa hankinnoissa. Yritän puhua näistä asioista niin täsmällisesti kuin voin teillä täällä on se hyvä puoli, että voitte puhua toisella tavalla joustavammin kuin minä tässä, tässä roolissani. En tiedä kyllä, että kaikkein helpoiten ymmärrettävä aihe ei varmaankaan ole asioista, kun nyt puhun, mutta haluaisin kuitenkin ilmaista iloni siitä väliaikaisesta sopimuksesta, jonka neuvoston ja parlamentin edustajat saivat aikaan direktiivissä, joka koskee radiolaitteita. Tiedän, että teidän esittelijänne oli Orava Barbara Weiler, ja todella haluaisin ilmaista kiitokseni hänelle henkilökohtaisesti. Tämä on ensimmäinen asia, joka saatiin valmiiksi Kreikan puheenjohtajakauden aikana kilpailukykyneuvostossa. Siksi minun on tähän oikein erityisesti viitattava. I, I know since 1994, isn't it? Olen tuntenut hänet jo vuodesta 1994 alkaen, eikä vain. Olimme yhdessä työ, työllisyysvaliokunnassa tuolloin aikanaan, tai sosiaalisten asioiden valiokunnassa. Irlannin ja Liettuan puheenjohtajan kausilla tehtiin erittäin hyvää työtä tässä asiassa ja työ saatiin valmiiksi Kreikan kauden alla. Sitten painelaitteita koskeva kompromissiehdotukseni, jossa esittelin on Roitova teiltä. Siitä keskustellaan tänään Koreper ykkösessä, jotta saataisiin neuvotteluvaltuudet Euroopan parlamentin kanssa neuvottelujen varten. Sitten moottoriajoneuvojen rekisteröinnin siirtämisestä osittaiset valtuudet annettiin 18. joulukuuta ja nyt odotamme, että voisimme tehdä yhteistyötä herra Mandersin kanssa esittelijän ja valiokunnan kanssa niin, että voidaan mahdollisimman pian saada sopimus valmiiksi ja tämä asia voitaisiin hyväksyä ennen vaalikauden loppua. Suoraan sanottuna en ole Kreikan vastuuministeri tässä, vaan liikenneministeri käsittelee tämän asian, mutta tietenkin minun on viitattava tähän asiaan, koska se on toki tärkeä sekä teille että meille. Sitten äh, on käsiteltävä tätä e-call direktiiviä. Olen kuullut, että esittelijää länne on rouva Senalova. Olette täällä, kiitoksia siitä. Tämä on juuri vasta aloitettu. En tiedä, kuinka kunnianhimoisia voimme olla. Se riippuu monestakin tahosta. Saa nähdä siis. Niin, teknisestä yhdenmukaistamisesta Tämän verran nyt haluaisin mennä eteenpäin ja kertoa matkadirektiivistä. Matkailuministeri Kreikassa on vastuussa tästä asiasta, mutta silti haluaisin siitäkin muutaman sanan sanoa, koska se on tämän valiokunnan toimivaltuuksiin kuuluva asia. Esittelijä Mayer ei käsittääkseni ole täällä. Hän on vanha ystäväni Kreikka puheenjohtajavaltiona pitää tätä direktiiviehdotusta hyvin tärkeänä. Matkailu on meille varsin tärkeä ala. Se ei ole uutinen kenellekään. Liettuan kaudella työryhmissä, neljässä työryhmässä käsiteltiin asiaa ja 29.11. saatiin val- käsiteltyä ja Kreikan kaudella pyritään saamaan asia valmiiksi ensimmäisessä käsittelyssä ja se valmistelee edistymiskertomuksen sitten Italian puheenjohtaja kautta varten. Haluaisimme saada tämän tulee valmiiksi, mutta se riippuu monista muistakin tekijöistä, muista jäsenvaltioista ja suoraan sanottuna totean, että tämä on meidän tavoitteemme. Toivomme, että onnistumme siinä. Sitten sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa ja tuoteturvallisuus- ja markkinavalvonta paketti ovat molemmat aivan avainasemassa yhteismarkkinasäädös kakkosessa ja ne ovat Kreikan puheenjohtaja ähm, kaudella korkeana prioriteettina. Haluaisin aloittaa sähköisestä laskut, laskutuksesta. Se on jotenkin helpommin käsillä. Haluaisin aivan ensiksi onnitella Rova Colin Langenia erittäin hyvistä tuloksista äänestyksessä ja yksimielisestä tuesta tässä valiokunnassa 17. joulukuuta viime vuonna. Sähköinen laskutus on toimi, jolla on merkittävää taloudellista arvoa ja säästöpotentiaalia. Uskon, että voimme saada tämän ensimmäisessä käsittelyssä valmiiksi Kreikan puheenjohtajakauden aikana merkittävä edistystä on tehty jo 14. tammikuuta ja eilen kolmikantaneuvotteluissa ainoastaan määräajat jäivät avoimeksi kysymykseksi, siis koskien direktiivin siirtämistä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Puheenjohtaja Harbour, haluaisin henkilökohtaisesti kiittää teitä teidän panoksistanne päästä yli vielä olemassa olevista ongelmista niin että saataisiin sopimus aikaan Koreperin kokouksessa nyt perjantaina. Tämä on meidän tavoitteemme. Ja olen varma, että teiltä tullaan saman apua. Meillähän on kuitenkin yhteiset tavoitteet tässä. Sitten minulla on kyllä lopuksi vielä viitattava toiseen ristiriitaiseen asian, joka on myös tärkeä. Siis tuoteturvallisuus ja markkinavalvonta. Vaikka esittelijänne Rova Schaldemose ja Rova Pietikäinen ovat tehneet rakentavaa työtä, mutta tästä huolimatta edistys ei ole ollut niin myönteistä tässä asiassa. Me olemme kaikki tietoisia tästä hankalasta artiklasta 7, joka koskee tätä niin sanottua made in lauseketta. Ja tiedämme, että jäsenvaltioiden välillä on jakolinjoja Koreper ykkösessä. Tässä tämä ei ole mikään salaisuus, jos olette ajantasalla yksityiskohdista, niin no, minun ei pitäisi oikeastaan viitata mihinkään erityisiin näkökohtiin näissä, näissä erimielisyyksissä. Puheenjohtaja pitää olla ikään kuin katalysaattorina ja rakentavana toimijana tässä. Me uskomme, että Kreikan puheenjohtajakausi on tehnyt rakentavia kompromissiehdotuksia, joiden tarkoituksena on päästä umpikujasta eteenpäin. Ja olen täysin, olemme täysin päättäväisiä tutkimaan kaikki mahdollisuudet ja vaihtoehdot, jotta voidaan kuilu jäsenvaltien valtioiden välillä kuroa umpeen ja siksi emme aio luovuttaa, me jatkamme, painamme eteenpäin, vaikka vaikeuksia tiellä onkin. Karikan pysyvälle edustajalle, suurlähettiläällemme, joka tätä asiaa hoitaa, sanoin näin. Ja ymmärrän tietenkin, että teillä on täällä paljon aikapainetta vaalien takia, mutta meidän on annettava mahdollisuus jäsenvaltioille niin, että annamme heidän mahdollisuuden yrittää löytää yhteinen nimittäin tässä vaikeassa asiassa. En aliarvioi vaikeuksia, mutta haluaisimme pelastaa paketin niin pitkälle kuin mahdollista ja olemme valmiita käsittelemään vaihtoehtoja, älykkäitä ratkaisuja, kaikki on mahdollista. Niin, että sopimus kuitenkin saataisiin ennen Eurooppa-vaaleja, koska vaihtoehto on se, että aloitetaan sitten taas nollasta. Vaihtoehto on se, että meillä on uusi komitea, uusi, e- tai uusi komissio, uusi ehdotus, uusi parlamentti, uusi keskustelu, Ja aikaisintaan tässä tapauksessa sopimukseen voitaisiin päästä vuoden 2015 lopulla luultavasti. Ja se ei ole hyvä Euroopalle, se ei ole hyvä sisämarkkinoille eikä myöskään kuluttajille. Tästä syystä jatkamme ponnistelujamme ilman mitään harhaluuloja. Emme me usko, että ihmeitä tapahtuu tässä tapauksessa ainakaan. Mutta kun meillä kerran on vähän aikaa vielä käytettävissämme, niin haluaisimme hyödyntää käytettävissä olevan ajan, että, että jotakin tuloksia saataisiin. Tässä alustukseni. Yritin olla täsmällinen. Jos unohdin jotakin, voimme keskustella siitä. Mutta nyt olen teidän käytettävissänne. Olen täällä kuuntelemassa näkemyksiänne. Ja erityisesti olen täällä siksi, että voin tehdä yhteistyötä kanssanne. En unohda sitä, enkä ole unohtanut sitä, että osa sydämestäni on vielä, vielä tää, tässä parlamentissa ja voitte uskoa, että teemme aivan vilpittömästi parhaamme niin, että saisimme aikaan hyviä tuloksia. Se on hyvän Kreikan puheenjohtajakaudelle parlamentille ja Euroopan kansalaisille. Kiitoksia oikein paljon. Well, Kostas, thank you very much indeed for setting... Kiitos oikein paljon, Kostas. Kerroit tarkkaan ohjelmastamme. Totta, alku on ollut oikein hyvä. Ja jos saadaan tämä sähköinen laskutusasia tällä viikolla hoidettua, niin sitten jo kaksi asiakokonaisuutta on loppuun hoidettu. Tämä on oikein hienoa. Shalemosen puolen käymme vähän myöhemmin. Koordinaattorit voivat nyt esittää kysymyksiä teille. Ensin kysymysten vastaus. Teillä on ilmeisesti aika olla täällä puoli viiteen, eli Schwab, Gebhardt, Manders ja Ryyle tässä järjestyksessä. Schwab, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvä Kostis, hyvä ministeri. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Jos sinulla on ollut Euroopan parlamentti sydämessäsi tuona aikana, kun et ollut täällä ollut, niin voin sanoa, että mekin olemme aina ajatelleet sinua ja nyt sitten Kreikan puheenjohtajakaudella toivottavasti mahdollisimman nopeasti ja joustavasti pääsemme tuloksiin. Yksi seikka, joka me mainittiin, on sähköisiä, las, sähköiset laskutusta koskeva direktiivi. Siitä, siinä odottaisimme neuvoston joustavuutta. Kysymys kuuluu, voisimmeko 18-24 kuukauden aikavälillä löytää kompromissin julkisten hankintojen kohdalla, olisi harmi, jos Kollin Langenin hoitama asia kaatuisi siihen tähän kysymykseen 18 tai 24 kuukaudesta, tämä siis kansallisella tasolla. Toivottavasti pääsemme yhteisymmärrykseen perjantainahan Koreper kokoontuu. Toiseksi Kreikan liikenneministeri hoitaa tätä asiaa, mutta haluaisin kuitenkin puhua verkkojen turvallisuudesta. Saksassa olemme kuulleet, että 16 miljoonaa sähköpostitiliä on hakkeroitu ja niitä on käytetty botnet-hyökkäyksiin näin on myös tietoja varastettu. Meidän pitää siis mahdollisimman nopeasti EU-tasolla yhtenäisesti puuttua asiaan. Internet on iso aihe, joka, jota yksittäiset jäsenvaltiot eivät voi hoitaa. Meidän pitää investoida turvallisuuteen ja vastustuskykyyn. Siksi haluaisin tietää, mitä Kreikan puheenjohtajakaudella on esityslistallaan verkon tur- verkkojen turvallisuuteen liittyen tästä valiokunta äänestää huomenna ja olemme löytäneet hyviä kompromisseja. Varmasti yhtenäisesti voimme äänestää niin, että saamme ratkaisun aikaiseksi nopeasti. En nyt ennakoi tässä Charles Monsen ja Pietikäisen puheita, mutta ne kaikki artiklat tuoteturvallisuuspaketissa, joista ei ole erimielisyyttä, pitäisi hyväksyä vielä tällä vaalikaudella. Olisi harmi, jos ne menetettäisiin. Ah, okay, one, one. Okay, fine. Eh... No hyvä. Andreas, mitä tulee sähköisen laskutukseen, me olemme tehneet kaiken voitavamme päästäksemme näiden esteiden yli. Ja olemme tuolla aika lähellä sopimusta. Nyt on puhuttava muiden jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on mielessämme jotain, joka on ehkä rakentavaa ja jolla voidaan päästä tähän tavoitteeseen. Me tarvitsemme jonkun verran joustoa sekä jäsenvaltiolta että parlamentilta. Joka tapauksessa menneisyydessä on päästy suuremmistakin esteistä yli. Ymmärrän, että transponoinnin pitäisi olla mahdollisimman nopeaa. Kyseessä on direktiivi, mutta te ymmärrätte varmasti myös, että neuvoston puitteissa on ongelmia kun pitää huomioida eri kansalliset näkökohdat. Teemme voitavamme kyllä. Ja sitten tämä toinen asia, joka on tietoturva. Malcolm sanoi, että sinä olet tässä esittelijänä, tunnet tämän asian kokonaisuuden, mutta minä en siitä syystä, että en ole asiasta vastaava ministeri. Ainoa asia, mitä voin nyt tehdä, on toimittaa eteenpäin tämän viestin liikenne- ja televiestintäministerille, joka asiasta vastaa. Ja näin voidaan toimittaa teille vastaus. Me panimme sen merkille, kyllä, mutta poliitikkojen on sanottava totuus. Minun on sanottava, että en tunne tätä asiakokonaisuutta, koska en sitä käsittele. Ja sitten Gebhardt. Äh, Kiitos. Minullekin on ilo nähdä teidät jälleen täällä. Aluksi haluaisin huomauttaa, että ei ole mikään ongelma tai ei ole väärin, että on ollut aikaisemmin parlamentin jäsen. Näin me nykyisinä parlamentin jäseninä tiedämme, että parlamentti otetaan vakavasti. Näin ei ole aina kaikkien ministereiden kohdalla. En nyt puhu Kreikasta, vaan muista jäsenvaltioista. Meillä on kokemuksia jo tästä. On hienoa, jos aikaisemmat kollegat tulevat tähän, tässä roolissa takaisin ja voimme toivoa hyvää yhteistyötä. Meille sosiaalidemokraateille PK-yritysten tukeminen on erityisen tärkeää. Nämä ovat niitä yrityksiä, jotka tuottavat eniten ja luovat eniten työpaikkoja juuri meidän valtioissamme ja Kreikassa ja Espanjassa esimerkiksi työpaikan luominen on tällä hetkellä erityisen tärkeää siksi, PK-yritysten pitää olla politiikan prioriteetti myös uudelleen teollistaminen EU-ssa pitää olla prioriteetti. Haluaisin vielä esittää yhden pyynnön, mitä tulee tietoturvallisuuteen, äh, anteeksi, siis tuoteturvallisuuteen ja markkinavalvontaan. Tämä on kansalaisille tärkeä aihe. Haluaisin tukea teitä, kun teette kaikkenne sen eteen, että tämä aihe etenee mahdollisimman nopeasti, sillä kansalaiset haluavat tuoteturvallisuutta, he haluavat turvallisia tuotteita, mutta he haluavat myös tietoa siitä, mistä nämä tuotteet ovat peräisin. Eihän, emme me tässä parlamentissakaan olleet samaa mieltä kaikesta, mutta Ryhdistäydyimme kuitenkin ja saimme aikaiseksi yhteisen kannan. Tämä onkin parlamentin tehtävä. Pyytäisin teitä, että neuvostossa teette kaikkenne, jotta sopimus saadaan aikaiseksi. Pyydän myös, en nyt teitä henkilökohtaisesti, vaan neuvostolta kokonaisuudessaan, että kun meillä on Euroopan unionin sopimuksessa poistettu neuvoston yksimielisyyssääntö, mutta neuvosto tekee edelleen töitä yksimielisyyssäännön mukaan ja näin neuvosto estää usein politiikan etenemisen unionissa. Ehkä te voisitte auttaa tämän pattitilanteen murtamisessa neuvostossa, jotta voimme todella tehdä poliittista työtä. Kiitos. Kirja Gebhardt, eh, πριν φτάσω στο τελευταίο για το οποίο γελάει ο πρόεδρος. Hyvä Gebhard, ennen kuin tähän päästiin, niin eh, haluaisin puhua jostakin miellyttävämmästä asiasta ensin nimittäin pk-yrityksistä. Toki tämä on prioriteetti meille. Emme usko, että PK-yritysten toiminta mitenkään myllertyy seuraavana kolmena kuukautena, mutta erityisesti kriisimaissa pk-yrityksille on erityisen tärkeää saada, saada rahoitusta. Jopa 10-90 prosentin korkoja on pyydetty pk-yrityksille myönnetyistä lainoista. Voidaankin pohtia kilpailukykyä, kilpailukykyä, kilpailukykyä silloin, kun toisella yrityksellä on 3-4 prosentin lainakorot. Tämä on ongelma ja tästä on keskusteltu Euro- Euroopan neuvostosta. Olemme pyytäneet Euroopan investointipankkia esittämään uusia välineitä, sijoitusinvestointivälineitä. Saa nähdä, miten jäsenvaltiot reagoivat tähän. Ne eivät ole olleet kovinkaan myönteisiä näihin ehdotuksiin, mutta todella rahoituksen saanti pk-yrityksille on aivan keskeinen. Teollisuuspolitiikka yleisesti on meille hyvin tärkeä, koska tämä on tietty ongelma, kuten byrokratia, joka nyt on hallinnoitava, on myös pyrittävä vahvistamaan ja korostamaan kaikkea innovaatioon liittyvää. Ja tämän lisäksi lopultakin Euroopassa olisi käsiteltävä energian kustannuskysymystä. Tämä on hyvin tärkeä asia. Tästä on pitkään jo puhuttu, siis niiden ympäristöstä on paljon jo puhuttu ja pitkään puhuttu ja se on aivan oikein ja sitä on edelleenkin puhuttava, mutta ilman teollisuutta vaarana on, että työttömyys lisääntyy. Tämähän menee aivan sosiaalipolitiikankin ytimeen ja tämän on ymmärrettävä ne, jotka haluavat er- erottavan on kaksi. Investointeja ei ole ilman sijoittajia ja kasvua ei ole ilman teollisuutta. On virhe nähdä asia toisin. Sitten tämä vaikeampi kysymys, nimittäin tuoteturvallisuus. Tiedän, että olette yhtä mieltä. Tiedän, että teilläkin on käyty paljon keskusteluja tästä. Tiedän, että olette yhden eh, yhteisen nimittäin löytäneet. Olemme jo tehneet tiettyjä ehdotuksia ja ehdotuksemme ovat erilaisia. Yritämme päästä ero, pois tästä umpikujasta ja viime viikolla esitimme kolme vaihtoehtoista ehdotusta, mutta silti ei päästy eteenpäin. Tänään olemme taas tehneet yhden ehdotuksen, mutta ei edelleenkään päästy eteenpäin. Kuten sanoin, totesimme Kreikan lähettiläille, joka on tästä vastuussa meidän ohjeenamme on se, että neuvotteluja jatketaan. Mikä tahansa ajatus, jolla umpikuvasta päästäisiin pois, on tervetullut. Ehkä tässä asiasisällössä olisi jotakin ajatuksia, joita joku voisi käyttää ja voitaisiin koittaa päästä umpikuvasta pois. Sitten eh, tässä on myös menettelyä koskevat seikat. Olisi tarkasteltava asian hallinnoinnin ja proseduurin kannalta, mitkä olisivat sellaisia tekoja, jotka meitä auttaisivat. Olen käytettävissänne, olen Brysselissä ensi maanantainakin toisesta syystä, mutta olen täällä maanantaina ja ehkä tiistai-aamunakin. Jos haluatte, olen käytettävissänne, niin että voin keskustella teidän kanssanne ja esittelyiden kanssa tästä. Voisimme kokoontua ja pohtia, miten tästä päästään eteenpäin. Mutta herra Papasta Vuu, lähettiläs, suurlähettiläs on myös melkein koko ajan paikalla hänkin on täysin valmis tekemään työtä parlamentin kanssa niin, että pyrittäisiin ratkaisu löytämään, mutta valitettavasti emme ole taikureita emmekä ennustajia. Meidän on todella hyvin vaikea vetää hatusta ratkaisua, kun joka kerta, kun jotakin yritämme, niin kielteisiä reaktioita vaan tulee. Me olemme aivan ensimmäisenä haluamassa löytää ratkaisuja, koska te on todella meidän intressissämme, että tämä asia saadaan valmiiksi. Siksi olemme tehneet jo neljä vaihtoehtoista eh, eh, ehdotusta kahdessa viikossa. Kyllä, mielikuvituksellekin jossakin vaiheessa rajat tulevat, joten todella olemme käytettävissänne. Sanon tämä vielä kerran, että vain eteenpäin päästäisiin. Well, thank you, thank you very much for that Kiitos oikein paljon tuosta ehdotuksesta. Meillä on tänä iltana sitten vielä kokous. Puhutaan siitä. tuon Mandes. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi. On mukava nähdä entinen kollega täällä paikalla, joka on nykyään ministeri. Eli teemme yhteistyötä. Tämä on hienoa. Te mainitsitte alkupuheenvuorossanne tämän ajoneuvon uudelleen rekisteröinnin. Tämä on asia, josta keskustelumme eilen. Oli oikein rakentava neuvottelutapaaminen neuvoston kanssa ja varmasti pääsemme lopputulokseen, jos vain aika paineet antavat myöten tällaisia aina on mandaatin loppuvaiheessa, mutta olen vakuuttunut siitä, että kompromissi löytyy, eli en meisi tässä yksityiskohtiin. Mutta haluaisin sanoa teille kuitenkin seuraavaa, erityisesti te entisenä jäsenenä ymmärrätte, mitä tarkoitan. Neuvoston lähestymistapa on usein hyvin teknokraattinen, ja kun politiikasta on kyse, niin ei ole ainoastaan lainsäädäntötyötä, vaan poliitikot haluavat usein ikään kuin antaa jotain ja eh, tehdä selväksi, että jotain on saatu aikaiseksi. Eli ehkä mm, te voitte tämän henkilöstöllenne välittää tämän ajatuksen eteenpäin. Ja toinen tärkeä asia, jonka haluan teille sanoa puheenjohtajavaltion edustajana, on, että Euroopassa on paljon ongelmia nyt. EUta kannatetaan yhä vähemmän. Mielestäni pitäisi lähteä liikkeelle olemassa olevan EUn uudistamisesta ja antaa ihmisille toivoa tulevaisuuden osalta. Näin oli vuonna 1957, vuonna 1992, kun sisämarkkinat pantiin käyntiin. Nyt tarvitaan joku uusi unelma siitä, miten EU voi toimia. Ja te Kreikkana, Kreik- Kreikka puheenjohtajavaltiona voitte aloittaa tämän työn. Esimerkiksi esimerkkinä mainitsisin, että seuraavan kymmenen vuoden aikana, niin kuin Anders Schaakin sanoi, on, että tällä alueella tarvitaan 500 000 uutta ihmistä, jotta voidaan pitää yllä tämä elintaso. Ja nuori ei kuitenkaan ole, eli ikääntyminen on suuri ongelma. Minä toivon, että seuraavassa komissiossa on eh, komission sen, joka vastaa ikääntymispolitiikasta sen sijaan, että vastaisi monikielisyydestä. Kiitos. I have to explain. I... Tähän mä ehkä kaipaan nyt selityksen sanasen. Minun piti lähteä puolustani, joka oli liberaalipuolue. Nytkin olen liberaalipuolen jäsen, mutta se on yli 50-vuotiaille, eli niille, jotka ovat yli 50 vain tämä minun puolueeni, mutta tämä on myös todellinen ongelma, joka meillä on edessämme. No, what you said is extremely important se, mitä sanoitte, on hyvin tärkeää. Herra Manders, euroskeptisyysmi on todellinen vihollinen. Ei isoille poliittisille perheille Euroopan parlamentissa ja Euroopassa, mutta Euroopalle ja sen kansalaisille, koska tarvitsemme lisää Eurooppaa ja tehokkaampaa Eurooppaa. Minusta meidän on otettava oppia tästä kriisistä. Ja meidän olisi uudelleen pohdittava, mitä olemme tähän mennessä tehneet. Miksipä ei kumottaisi ylimääräistä lainsäädäntöä, niin voitaisiin vähentää byrokratia Ja näin voitaisiin ottaa vähän liberaalimpi lähestymistapa tulevaisuutta varten. Mutta samaan aikaan tiettyä rakenteellista vajetta on Euroopassa. Tarvitsemme uusia, uutta eurooppalaista unelmaa, eikä euroskeptismi ole mikään vastaus. Se tulee, se tulee menneisyydestä, se, se sieltä menneisyydestä puskee. Se ei ole tulevaisuutta, se ei tarjoa vastauksia tulevaisuutta varten. Meidän on toki käsiteltävä tämä kriisi ja vastattava siihen – mutta kriisin perusvastaus on se, että otetaan tästä oppia ja kehitetään uusi eurooppalainen unelma. Olen täysin samaa mieltä kanssanne. I mean, uh, it's, it's not up to me to... No, minulla ei kuitenkaan ole tässä päät- päätösvaltaa. Toki minähän sanon, että meidän pitää olla uusia kunnianhimoinen puheenjohtajavaltio. Heidi Rüller, the last two coordinators. And then we'll... Ja sitten Rühle, viimeinen koordinaattori. German. Jälleen kerran saksaksi aion jatkaa. Haluaisin kiittää Kreikan puheenjohtajakautta myös Barbara Weilerin nimissä. Olette nimittäin lähteneet hyvään alkuun ja olemme innoissamme – tämä äh, vaikea aihe, eli rekisteröityjen ajoneuvojen siirtäminen ähm, on lupaava, mutta äh, valitettavasti herra Manders ei nyt kuuntele. Ähm, unelmia ei välttämättä pitäisi kääntää lainsäädännöksi. Ehkä joskus pitäisi siis erottaa, mitkä ovat poliittisia intressejä ja mitkä ovat kuluttajan intressejä. Ne eivät ole aina samanlaisia. Ajoneuvojen siirrettävyyden, rekisteröinnin siirrettävyyden kohdalla meidän pitää ottaa huomioon kuluttajien intressit eikä poliitikon intressit. Tämä siis pienenä huomiona. Minun pää huole, pääaiheeni on kuitenkin se, että haluan kiittää teitä. Teillä on mahdollisuus saada tämäkin vaikea aihe edistymään ja näin voisin päästä pois umpikujasta. Sähköisen laskutuksen suhteen myös minä olen varjoesittelijä ja emme ole kompromissista kaukana enää, joten varmasti pääsemme ratkaisuun. Pieni huomautus vielä tuoteturvallisuudesta ja markkinavalvonnasta. On ihailtavaa, että omistaudutte asialle ja kiitän siitä, mutta haluaisin kuitenkin vielä mainita yhden asian. Tämä on tavallaan niin kuin tällainen myrkytetty lahja. Nimittäin alusta lähtien oli selvää, että alkuperämerkintä jakaisi neuvoston. Oli selvää, että kuluttajan että tämä kuluttajasuoja-asia olisi saatu ratkaistua myös ilman alkuperämerkintää. Nyt sitten te saatte tämän myrkytetyn lahjan kiitän, että ponnistelette sen eteen, mutta ette ole vastuussa siitä, jos asia ei onnistukaan. I, I, I fully agree with, with... Voisi, voin täysin yhtyä ne Rova Ryyle. Todennäköisesti jatkossa minä liityn sitten teidän puolueeseenikin. Minulla ei ole mitään lisättävää siihen, mitä sanoitte. Kiitos näistä ystävällisistä sanoista. Kiitos oikein paljon. Kiitos koordinaattorit. Nyt mennään eteenpäin. Haluaako joku vielä puhua seuraavana Rochelle de Mose, joka jatkaa tuoteturva-asiasta ja sitten varapuheenjohtaja Koferati Correa Campo, Sanelova ja Arias. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? No hyvä kaksi puhujaa kerrallaan, jos teille sopii, ja sitten vielä pieni yhteenveto. Charlie Mons, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos arvoisalle ministerille, että olette täällä. Ei ole helppoa tulla tänne valiokuntaan puhumaan, tuomaan viestiä siitä, että ette saaneet mandaattia neuvotteluvaltuutusta tänään. Arvostan ponnisteluanne. Olette tehneet kovasti työtä neuvotteluvaltuuden saamiseksi. Joten olen samaa mieltä Rova Ryylen kanssa siitä, että tämä ei ole Kreikan puheenjohtajakauden syytä, että ei ole onnistuttu. Olen nähnyt ehdotukset, enkä voi todella ymmärtää, miksi neuvosto ei voi hyväksyä neuvotteluvaltuutta neuvotteluvaltuutusta, sillä neuvotteluvaltuutus ei olisi vielä lopputulos. Me olemme antaneet selkeän viestin täältä parlamentista alkuperämerkinnän suhteen ja jotkut meistä haluavat sen todella, mutta olemme sanoneet, että olemme valmiita avoimia neuvottelemaan. Haluaisin vielä sanoa, että nyt tilanne on vaikea, aikapaine on ongelma, joten huomenna ei, joten jos huomenna ei löydetä ratkaisuja ja vaihtoehtoja, ei ole meillä ei ole mahdollisuutta päästä ensimmäisen käsittelyn sopimukseen, emmekä voi odottaa neuvostoa enää kauempaa. Me aiemme viedä tämän mietinnön täysistuntoon. Katsotaan sitten, mitä siellä tapahtuu. Minun täytyy jälleen korostaa, että tässä Kreikan puheenjohtajakausi ei ole syypää. Olen kuitenkin ää, todella pettynyt neuvostoon ja neuvoston menettelytapaan. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että sisämarkkinoiden pitäisi toimia paremmin. Kaikki olivat tyytyväisiä sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin yksi ja kaksi, Ja nyt sitten olemme antaneet ehdotuksen sisämarkkinoiden toiminnan parantamisesta. Kuka sitten tätä vastustaakaan? No, neuvosto neuvosto ei halua antaa neuvotteluvaltuutusta, emmekä voi taata, että saamme ylipäänsä lopputulosta aikaiseksi. Se on todella ongelma me käymme vaalikampanjaa tällä hetkellä ja minä puhun monien ihmisten kanssa, esimerkiksi toimitusjohtajien kanssa, kun he kysyvät minulta, miksi meillä ei ole tasa-arvoisia toimintaedellytyksiä ja oikeudenmukaisia sisämarkkinoita, niin minä sanon heille, että kysykää neuvostolta. Kun kuluttajat kysyvät minulta, miksi on edelleen vaarallisia tuotteita markkinoilla, niin minä sanon heille, että neuvosto, kysykää neuvostolta, neuvosto estää asian edistymisen. Tämä on todella harmi, mutta tiedän, että olette yrittäneet. En usko, että ratkaisu saadaan, joten viemme asian täysistuntoon ja sitten voimme käydä vaali, vaalikampanjan ja sitten voimme kertoa, miten parlamentti olisi halunnut hoitaa asian. Me tarvitsemme parempaa markkinavalvontaa ja turvallisempia tuotteita. Täytyy lisätä, että meillä on hyviä ideoita. Me aiomme pitää kokouksia ja olemme keskustelleet tästä jo aikaisemminkin. Yksi ratkaisusta olisi voinut olla tarkastella Yhdysvaltojen alkuperämerkintäsääntöjä. Me käymme neuvotteluja vapaakauppasopimuksesta Yhdysvaltain kanssa ja Yhdysvalloissa käytetään vientituotteissa made in merkintää. Jos voisimme leikata ja liimata heidän lainsäädäntönsä, niin hyvä. Öm, monet yritykset vievät tuotteita, öm, joten nämä yritykset ainakin voisivat käyttää tätä, tällaisia sääntöjä. Öm, Minun mielestä tämä voisi olla ratkaisu artiklan 7. Tiedän, toistan vielä, että olette yrittäneet, mutta toivon, että välitätte viestin koko neuvostolle siitä, että me täällä parlamentissa olemme hyvin pettyneitä. Me parlamentissa seuraavien kuukausien aikana puhumme kansalaisten kanssa, ei neuvosto. Mm, me siis kaikki tiedämme, ketä syyttää tästä. Olisi hienoa, jos tulisitte huomenna tai ylihuomenna takaisin ja sanoisitte, että ratkaisu on löytynyt, mutta me aiomme mennä täysistuntoon. Nothing to add to that. Kiitos oikein paljon. Ei ole mitään lisättävää. Sitten edustaja Popakis. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä ministeri, hyvä ystävä eh, Kostas. Haluaisin esittää sinulle kysymyksen koskien tätä uutta identiteettiä Kreikan ulkopuolella liittyen tähän kehityskertomukseen. Sanotaan, että sellaiset maat kuten Kreikka, niissä on työttömyys alentunut ja tämä on vaikuttanut hintoihin. Ver- verojen nous- nouseminen on vähentänyt merkittävästi käytettävissä olevien varojen määrää. Eli vaikka on ollut paljon säästötoimia, jotka ovat todella vähentäneet kysyntää ja kulutusta, niin kuitenkin markkinoilla hinnat ovat kovin korkeita. Kreikassa tietyt päivittäisen tarvikkeiden hinnat ovat hyvin kalliita Euroopan hinnointoihin muutet, verrattuna. Ja 90 kreikkalista on joutunut muuttamaan kulutus, kulutustottumuksiaan, niin 40 ei voi ostaa näitä välttämättömyystarvikkeita. Millaisia tehokkaita toimia aiotte ehdottaa puheenjohtajavaltiona, jotta voitaisiin tervehdyttää budjettia niin, että hinnat enää nousisi ja voitaisiin kulutus taas saada ennalleen. As far as uh, Mrs. Saldemoses, uh... Rouvan, Rova sen kysymykseen sanoisin, että voin sanoa, että meidän on, olisi nyt annettava vuoropuhelle mahdollisuus. En esitä, että tässä nyt vain keskusteltaisiin loputtomiin ihan ilman, että siellä on mitään pohjaa. Mutta koska aikaa on jonkun verran, niin ehkä se pitäisi käyttää hyväksi. Ehkä viikon verran, kymmenen päivää on käytössämme. Ja näin voisimme pyrkiä löytämään jonkunlaisen ratkaisun parlamentin tasolla. Olemme valmiita paneutumaan kaikkiin ehdotuksiin, mukaan lukien tämän ehdotuksen, johon te viittasitte. En nyt sano, että se välttämättä hyväksytään, sillä siihen pitää paneutua, mutta kuitenkin toimitan eteenpäin tämän viestin Kreikan pysyvälle edustustolle. Ja voimme asiasta käsitellä ja milloin vain viikonloppunakin kriisin myötä Kreikassa tehdään töitä seitsemän päivää viikossa meillä ei ole mitään aikaongelmia enää. Voimme siis näistä asioista keskustella löytääksemme ratkaisun, koska kuten aivan oikein sanoitte, olisi todella harmillista, jos sen jälkeen, kun tätä keskustelua on käyty parlamentin tasolla, neuvoston tasolla, kun on päästy näin paljon eteenpäin, niin sen jälkeen ei sitten päästäisi lopputulokseen – tämän made in ongelman takia. Voin yhtyä siihen, mitä sanoitte, ja taas kerran pyrimme pääsemään tässä lopputulokseen. Puhun sitten teille Kreikkaa. Viittasitte kuluttajan suojaan. Euroopan parlamentti on aina ollut hyvin vakaasti kuluttajasuojan puolella. Kun tämä valiokunta perustettiin, niin se ei ollut sisämarkkinavaliokunta, vaan sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Tämä on Kreikassa keskeinen asia vielä enemmän nyt, kun vakava kriisi on alentanut palkkoja ja lisännyt työttömyyttä. Palkat ovat alentuneet todella paljon Kreikassa ja myös hinnat, mutta eivät kuitenkaan yhtä paljon kuin palkat. Jos katsoo 2011 keskiarvoa, niin tässä oli 95 prosenttia ja sen jälkeen 9 prosenttia ja 2013 85 prosenttia, mutta kuitenkin palkamme ovat paljon, paljon alhaisemmat kuin nämä luvut. Eli hintojen on vielä laskettava. Taantuma on alentanut hintoja, koska kuluttajien kysyntä on vähentynyt ja tässä sitten tuli tämä kysyntä- ja tarjontamekanismi toimintaan. Valtio ryhtyi tiettyihin toimiin, eli kyseessä ovat uudet terveys- ja hygieniasäännöt. Näin yritykset voivat myydä laajemmin, ollaan joustavampia ja parantaan kilpailukykyä. Meillä on uudet, uusi puitteisto myös myymälöille ja markkinoille yleensä, ja sääntömme ovat liberaalimmat, jos ajatellaan esimerkiksi alennusmyyntijaksoja nyt on helpotettu alasmyyntien pitämistä ja OECDn kanssa yhteistyössä meillä on uusi horisontaalinen toimi, joka kattaa tietyt markkinaosiot, joilla on tiettyjä yhteiskuntaryhmiä, joita on suojattu liikaa. Ne, ne ovat tässä kuluttajakustannuksilla. ymmärrän, miksi nämä yhteiskunnalliset ryhmät haluavat ajaa omaa etuaan, mutta on myös ymmärrettävää, että Kreikan hallitus haluaa päästä eroon näistä esteistä markkinoille pääsyn vaikeuksista. Ja on aivan ymmärrettävää, että hallitus pyrkii tämän ongelman ratkaisemaan, eli pyrimme nyt toimimaan avainaloilla – Kreikan markkinoilla. Pyrimme toimimaan niin, että varmasti lopputulos on oikeanlainen. Ehkä tämä vaikuttaa vain yksityiskohdalta, mutta jos ajatellaan sitä, mitä on tapahtunut äidinmaidon korvikkeiden osalta, niitä ei myydä enää ainoastaan apteekissa, vaan muuallakin. Tämä on vain yksi esimerkki. Tämä vaikuttaa kuluttajien erityisesti köyhiin kuluttajiin, työntekijät ja ovat nähneet, että palkat ovat laskeneet ja sitten on vielä huonossa asemassa ihmiset, jotka olivat avustusten turvin. Kiitos ja seuraavana varapuheenjohtaja Koferaati ja sitten professori Correa Campos. Aika lyhyesti. Ministeri Kiitoksia ministeri. Te muistutitte alustuksessanne siitä, tämä Kreikka puheenjohtaja vaan kaudellansa on ajallisesti rajoitettu. Tämä on siis lyhyempi kausi kuin yleensä muille puheenjohtajavaltioille. Tämä on tietenkin rajoite, mutta se voi olla myös hyvä mahdollisuus, koska sillä oikeutetaan se, että voitte keskittyä harvoihin asioihin jotka kuitenkin luonteeltaan ovat symbolisia ja heijastelevat sellaista Eurooppaa, jota te tulevaisuudelta odotatte. Jotkut näistä asioista, jotka täällä on jo mainittu, niin ovat painoltaan merkitykseltään erilaisia – oli se todella vakava rajoite, jos, niin kuin muutama, sit, muutama minuutti sitten sanottiin, jos tämä tuoteturvallisuusdirektiivi ei tulisi valmiiksi. Se olisi mm, merkki antautumisesta kuluttajille. Sen sijaan olisi erittäin tärkeää, jos saataisiin myönteinen ratkaisu tässä. Toivon, että tuoteturvallisuus kysymyskin voitaisiin ratkaista. Ja olisi hyvä, että niin kuin te toivoitte ja niin kuin aiotte tehdä, että voisitte tunnistaa ne ratkaisut, joiden kautta voidaan löytää lisävaroja, jotka voidaan suunnata pk-yritykselle. Tulette löytämään viittauksia direktiiveihin näihin asioihin tämän valiokunnan asiakirjallisuutta. Ne eivät ole tärkeitä vain tänä päivänä, vaan myös tulevaisuudessa Kasvua ei päästä, mikäli ei ole mekanismeja käytettävissä, joilla myös pk-yritykset voivat kasvaa. Uskon, että tässä voidaan ponnistella ja lyhyellä aikavälillä se voitaisiin myös poliittisesti hyvin näkyvästi perustella. Very much. Antonio Correa Campos. Kiitos Antonio Correa Campos. Eh, minister. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa ministeri omaan kotiinne. Minulla haluaisin ilmaista solidaarisuuden sanan niin teille, koska maamme kärsivät samoista ongelmista. Viime viikkoina olemme olleet ehkä vähän tyytyväisempiä, koska näyttää siltä, että markkinat ovat lupaavampia. There is no, no discrimination. And, uh, uh... Meille, meidän kaikille maillemme mikään erikoislaatuista Tiedämme, että paras vastaus taloudellisiin ongelmiin, tai ainakin yksi vastaus on parantaa sisämarkkinoita ja y- yhteisiä energian siirtoja ja televiestintämarkkinoita olisi myös parannettava, tulee tutkimusta, kehitystä ja innovaatiota, aivan kuten sanoitte. Olen myös yhtä mieltä prioriteetteistanne koskien teknistä yhdenmukaistamista, pakettimatkaa, kysymystä. On oikein mukavaa, että matkustetaan meidän kaltaisiimme maihin. Sitten myös markkinavalvonta ja mm, sähköinen laskutus ja groups. This is uh, the example you gave from... Ja myös tämä markkinoiden kauppausta koskeva asia. Meillä on paljon esimerkkejä näistä molemmissa maissa. Nyt on todella hyödynnettävä tilaisuus of capture. Finally, uh, I, I, I would like to remember to, to, to call your attention probably, you know, the, to the... Niin, haluaisin kiinnittää huomioon yhteen asiaan. Eilen oli kertomus maailman taloudesta julkaistu ja siellä oli erittäin tärkeitä avainsanoja suosituksissa Euroopan taloudelle. Tai oikeastaan kaksi avainsanaa. Kohdennettu la- lainananto Sehän tarkoittaa juuri sitä, mistä Sergio Coferati puhui. Sitä me täällä tarvitaan. Me emme ole täällä Euro- Euroopan unionissa tottuneet seteli painamiseen niin kuin, tähän niin kuin Yhdysvalloissa, joten käytetään tätä kohdennettua lainanantoa sitten. There was something common in the two last intervention. Niin. Niin, kuluttajan suoja on tietysti tavoitteemme. Siksi me yrittämme, yrittämme pitää elossa nämä kuluttajapaketit jollain tavalla. Olisi äärimmäisen kielteistä, jos emme saisi asioita päätökseen. Se olisi kielteistä kuluttajien kannalta ja myönteistä pelkästään euroskeptisyyden kannalta. Vain euroskeptikot voittaisivat, jos epäonnistumme ratkaisun löytämisessä. Tässä ei ole kyse teknisestä paketista, jostain turhasta asiasta. Tämä ei ole mikään toissijainen aihe, vaan on, kyse on aiheesta, joka on tärkeä ja jonka kaikki kuluttajat ja kansalaiset ymmärtävät. Siksi me jatkamme taistoa ja yritämme löytää sopimuksen. Olen varma, että me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että kuluttajat ovat huomiomme keskipisteessä. Kuluttajaa pitää suojella. Joissakin maissa kuluttajajärjestöt eivät ole kovinkaan vahvoja. Toimielinten pitää suojella kuluttajia. sillä lobbarit, jotka ovat hyvin järjestäytyneitä, voivat painostaa hallituksia ja parlamentteja vahvistaakseen omaa kantaansa tai säilyttääkseen omat etuoikeutensa. Jonkun pitää huolehtia kuluttajasta. Tämä on meidän velvollisuutemme periaatteemme ja tämä on päätavoitteemme tällä puheenjohtajakaudella. Kiitos oikein paljon. Suhtaudumme oikein myötämielisesti tämän asian. tiedätte, että kuluttajan suoja on meille hyvin tärkeää. Ja sitten kolme viimeistä kysymystä. Pyytäisin kollega puhumaan lyhyesti ja näin meille jää aikaa myös vastauksiin Sennalova, Arias ja Tarvella. Minä annoin hänellekin mahdollisuuden tulla mukaan tähän, mutta hän on ollut julkisten hankintien esittäjiltä. Hän on käsitelty nämä tarkastuksia kuin kuka muu viime vuosina. Ja sitten vielä vain no, ihan on puheenjohtaja. No ehkä kaikki voivat puhua ensin ja sitten jatketaan. Olka. I will talk in Engl- uh, in... Aion puhua tsekkiä, joten voisitko laittaa kuulokkeet päälle? Hyvä ministeri, tervetuloa valiokuntaamme. Minä olen esittelijä ICOL-järjestelmän puitteissa, kuten sanoitte. Kun piditte alustuksenne, olin ensiksi hieman surullinen, että ette maininneet ICOL-järjestelmää, mutta sitten viittasittekin siihen lyhyesti. Se on nimittäin yksi niistä aiheista, joista haluaisin kiittää Kreikan puheenjohtajakautta. Te, kuten tämäkin parlamentti, pidätte tätä lainsäädäntöä tärkeänä. Se voi vähentää tieliikenteen kuolonuhrien määrää. Ja se koskettaa kaikkia EU-kansalaisia. Pitää pitää mielessä, miten, paljon, miten kauan olemme jo käsitelleet tätä aihetta. e järjestelmästä olemme jo kymmenen vuotta enemmän tai vähemmän intensiivisesti keskustelleet ja hyvin intensiivisesti viimeisten kahden vuoden ajan. Täällä Euroopan parlamentissa olemme jo loppusuoralla ja me haluaisimme saada aiheen käsiteltyä päätökseen helmikuussa. Olisi hienoa, jos kunnianhimonne riittäisi siihen, että saadaan sopimus aikaiseksi parlamentin kanssa. Minä esittelijänä. Iloitsen siitä, että voin tehdä intensiivistä yhteistyötä teidän kanssa. Kiitos. Thank you very much, Olga. Um... Kiitos sitten Pablo Arias. Muchas gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä entinen meppi ja arvon tämänhetkinen ministeri Kreikan hallituksesta. Tervetuloa tänne. Haluaisin kiittää teitä siitä, että olette täällä paikalla. Tämä osoittaa, että Kreikan hallitus todellakin panostaa siihen, että jatketaan töitä ja Eurooppa-henkisyyteen panostetaan myös, eikä antaa periksi Eurooppa-skeptisyydelle, joka valtaalaa sekä teillä että muissakin maissa. Te aloititte PK-yrityksestä, se on Euroopan unionin kasvun moottori. Olen ihan samaa mieltä ja myös työllisyyden luoja. Aivan lyhyesti, koska aika oli paljon, haluaisin mainita erään seikan. Ensinnäkin tämä made in asia, eli alkuperä merkintä asia. Te puhuitte järkevistä ratkaisuista sen sijaan, että tässä pitäisi nyt pyrkiä pääsemään yli näistä olemassa olevista esteistä, niin olisi kyllä järkevää, että meillä olisi hyvät sisämarkkinat. Alkuperämerkintä on tärkeää, jotta PK-yritykset voivat todellakin antaa mahdollisimman paljon tietoa kuluttajille, ottaen huomioon, kuinka korkeatasoisia eurooppalaiset tuotteet ovat. Toinen kysymys, jonka haluaisin mainita, on, että olisi hyvä, jos Kreikkaa puheenjohtajan valtiona – voisi sisämarkkina- kuluttajasuojavaliokunnan lailla jatkaa digitaalisten markkinoiden edistämistä. Tämä löytyy Single Market Actista ja myös marraskuun neuvoston päätelmistä. Ehkä voisitte tätä asiaa kommentoida, jos ehditte. Ja sitten lopuksi, jos ajatellaan kasvua ja työllisyyttä, josta puhuitte. Nämä ovat tärkeitä seikkoja erityisesti erään osalta, joka on nyt oleellinen sekä Espanjassa että muualla Euroopassa. Kyseessä on nuorissa työllisyyden edistäminen. Digitaalimarkkinat voisivat olla ratkaisu tai ainakin yksi tapa pyrkiä ongelman ratkaisemaan. Kiitos. Thank you very much. Uh, Mark Tarabella. Kiitos ja Tarvella. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä ministeri. Onpa mukava tavata teidät eräänä päivänä, kun asiana oli postipalveludirektiivi, niin tapasimme, että olitte muistaakseni IMK-valiokunnan valmistelija, mutta vuosi oli 2006. Haluaisin esittää teille yhden kysymyksen, joka liittyy kuluttajiin ja kansalaisiin. Puhuitte palkansaajista ja työttömistäkin. Yksi asia, josta todella haluaisin täällä kuulla toimielimissä nimittäin, että te katsottaisiin, mitä vaikutuksia vapauttamisella on ollut energian, postin, liikenteen al- alueella. Nythän ollaan tarkastelemassa neljättä rautatiepakettia. On ollut halua vapauttaa kaikenlaisia palveluja. Minusta olisi nyt kiinnostavaa luo, katsoa, tehdä tällainen tilannekatsaus, katsoa missä on päästy eteenpäin, on, on, Onko mahdollisesti ollut takapakkia, kun ajatellaan on palveluja, kun ajatellaan palveluiden tehokkuutta kansalaisille, onko palvelu tehokkaampaa vai vähemmän tehokasta kuin aikaisemmin, palveluiden kustannuksesta, ovatko palvelut kalliimpia vai halvempia kuin aikaisemmin, ja myös työpaikkojen laadun osalta, kun ajatellaan yrityksiä, jotka tarvitsevat näitä palveluja, palkkojen taso ja laatu, onko se parempi vai huonompi kuin aikaisemmin. Olisi myös tärkeää tarkastella tilannetta sekä kaupunkiasukkaiden että maaseudun asukkaiden kannalta. Usein maaseudun asia, asukkaat ovat maksaneet kalliisti tämän vapauttamisen, jossa usein maaseudun asukkaat ovat vähän unohtuneet. Haluaisin tietää, oletteko yhtä mieltä kanssani, että olisi hyödyllistä, ei ainoastaan tiedon takia, vaan että saataisiin vähän osvittaa tulevaisuutta varten, että tehtiin, tekisimme kunnollisen objektiivisen tilannekatsauksen eri sektoreiden vapauttamisesta, jota tähän mennessä on tehty EUn toimielimissä. Merci, président. Euh, tout d'abord, je voudrais... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin. Toivotan teille onnea ja rohkeutta, koska on totta, että tilanne ei ole helppo. Kausi tulee olemaan hyvin lyhyt. Lyhyys voi toki olla myös mahdollisuus, aivan kuten herra Koferati sanoi. Haluaisin palata näihin aivan ensimmäisiin sanoihinne Ne Puhuitte työllisyydestä ja pk-yritysten rahoituksesta. Mainitsitte myös tutkimuksen ja innovoinnin. Tiedättehän, että tässä parlamentissa ja tässä valiokunnassa pitkien budjettikeskustelujen jälkeen olemme tässä IMKO-valiokunnassa työstäneet näitä asioita ja että voitaisiin parantaa pk-yritysten yhteistyötä ja tilannetta sisämarkkinoilla. Olemme myös lisänneet 30 prosenttia tutkimusbudjettiin. Tutkimus ja innovointi on aivan avainasemassa kilpailukyvyn, työllisyyden ja kasvun nousussa kun katsotaan mitä alueella tapahtuu maissa ja alueilla, nähdään usein, että tutkimus ja innovaatio on sellaista, että tutkijat tekevät omaa työtään nurkissaan ja pk-yritykset ovat myös osaltaan hieman eristyksissä. Kaikkialla alueella tämä on kuitenkin se sektori, jolla työpaikkoja voidaan luoda. Oletteko ajatelleet aloitteita, joilla voitaisiin lyödä luoda tällaisia verkostoja myös rajat ylittävällä tavalla niin, että saataisiin eh, yhteyksiä yksinkertaistamalla byrokratiaa ja muuta. Nämä kaksi markkinoilla keskeistä eh, ydintä voitaisiin eh, ikään kuin linkittää toisiinsa. Se olisi tärkeää myös kansalaisille. Kiitos vielä loppukommentti minulta. Me kävimme Atenan digitaalisessa innovaatiokeskuksessa. Siellä tehtiin todella merkittävää työtä ja te mainitsitte 12-kohtaisen ohjelmanne, jonka annoitte myös meille. Ehkä lopuksi voisitte vielä kertoa, kuinka hyvin se etenee. Kirja Senilova. Σενιλόβα. Kiitos. Ensiksi Rova Senalovan kysymyksiin. Toivottavasti ymmärsin tuon nimen oikein. On totta, Tai äh, kuuntelatteko mieluummin kreikkaa vai englantia? Tämä direktiivi on tärkeä direktiivi, Meidän pitää käsitellä direktiiviä mahdollisimman nopeasti, ja se on tavoitteemme, mutta minä en ole asiasta vastaava ministeri, nimittäin televiestinnästä vastaava ministeri käsittelee tätä asiaa. Tämä aihe on tärkeä sekä kansalaisille että tieturvallisuudelle, ja näin voisimme välttää kuolonuhreja. Me Välimeren maissa, meillä on valitettavasti enemmän kuolonuhreja tieliikenneonnettomuuksissa kuin muissa maissa. Tämä siis on kansallinen prioriteetti muun muassa. Kuten sanoin, me käsittelemme tämän asian mahdollisimman nopeasti. Meidän palveluyksikköjemme ennuste on se, että meillä ei ole riittävästi aikaa saada tätä aihetta päätökseen, tätä asiaa. Sen takia sanoin, että, että hoidamme päätökseen ensimmäisen käsittelyn ja toinen käsittely käydään sitten Italian puheenjohtajakauden aikana. Tietysti jos asiat kehittyvät nopeammin kuin on odotettu, niin hyvä on, sehän olisi hienoa. Ja voimme sitten tuottaa tulosta me olemme teidän käytettävissänne keskusteluja varten ja me keskustelemme asiasta neuvostossa, mutta olemme vasta aloittaneet asian käsittelyn. Tämä ei ollut sellainen asia, jota liettualaiset olisivat käsitelleet. Heillä ei ollut tarpeeksi aikaa siihen. Siinä kaikki. Herra Arias otti esille kriisin Itse asiassa me olemme kriisin uhreja ja teidänkin maanne ja Portugali ovat kriisin uhreja. Meillä oli se valitettava etuoikeus, että meihin kriisi vaikutti kaikista eniten. Nyt me olemme saaneet näkyvää edistystä aikaiseksi julkisen talouden sopeutuksessa. Meillä on viidenneksi alin alijäämä koko euroalueella. Ja ennusteista huolimatta ja meillä on primaari ylijäämä vuotta aikaisemmin kuin odotettu. Ja sitten kasvukertomuksen ö, suhteen Eurooppa, ö, Kreikka on mestari. Ja jotkin, jotkin seikat kuitenkin estävät meitä ö, kapitalisoimasta tätä menestystä jotkut ongelmat liittyvät pankkisektoriin ja tämä tietysti vaikuttaa pk-yrityksiin. Tämä puuttuva linkki taas liittyy toiseen tekijään, nimittäin luottamukseen. Siksi meidän pitää jatkaa ponnistelua julkisen talouden sopeuttamisen parissa ja rakenneuudistajien uudistusten toteuttamisen parissa, jotka edistävät kilpailukykyämme. Samalla EUn kokonaisuutena pitää ilmaista solidaarisuus vielä selkeämmin. En aliarvioi mitenkään tätä saatua apua, mutta olen sitä mieltä, että kaikki Etelä-Euroopan maat ovat kriittisessä vaiheessa ja nyt meidän pitää saada uutta pontta näille toimille, jotta voimme vähentää työttömyyttä, ennen kaikkea nuorisotyöttömyyttä. Tietysti meillä on nuorisotakuu ja rakennerahastojen uudet säännöt ja uusi monivuotinen rahoituskehys. Nämä eivät kuitenkaan riitä vaan meidän pitää saada, saada uutta eloa talouteemme. Meillä on yksi pilari, yksi pohja. Tämä on julkisen talouden kehitys ja kilpailukyvyn kehitys. Nyt meidän pitää puuttua muihin ongelmiin, jotka liittyvät likviditeettiin ja luottamukseen. Tämä on minun käsitykseni tilanteesta. Meidän maissamme emme voi paeta todellisuutta. Meidän pitää jatkaa. Ei siksi, että meidän pitää noudattaa EU-sääntöjä, vaan siksi, että se on meidän isänmaallinen velvollisuutemme. Populistit aina tarjoavat helppoja ratkaisuja, tarjoavat niitä tällaisia taikatemppuja kansalle. Mutta ne eivät ole oikeita ratkaisuja, vaan lisäongelmia. Meidän pitää siis pysyä tällä pragmaattisella tiellä kriisin torjumisessa. Herra Tarapella puhui liberalisaatiosta. Se ei ole tavoite. Tavoite on saada aikaiseksi sisämarkkinat EUn tasolla. Esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa kaikki on liberalisoitu, toisissa maissa taas, kuten Ranskassa, valtion välintuloja on. Jäsenvaltiot voivat itse valita mallinsa. Ja vuonna 1992 tehty päätös ja Luxemburgin vuoden 1987 asetus. Niiden tavoitteena oli luoda sisämarkkinat Euroopan unionissa, jotta sisämarkkinoilla voi olla kilpailukykyinen, pitää tehdä kansallisella tasolla omat päätökset. EU-tasolla pitää noudattaa pelisääntöjä ja pelin henki on sisämarkkinat. Tämä lähestymistapa otettiin käyttöön, jotta voitaisiin siis vahvistaa Euroopan talouden kilpailukykyä. Rova Vernio, olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne. Olen siis samaa mieltä PK-yritysten potentiaalista. Meidän pitää keskittyä tähän tekijään ja lisäksi meidän pitää keskittyä innovointiin. Puhuin tänään teollisuusvaliokunnassa teollisuuspolitiikasta ja sanoin, että meillä on viisi periaatetta, viisi pilaria puheenjohtajakaudellamme. Innovaatio, rahoituksen saanti, energiakulujen alentaminen ja sitten vielä kaksi. No, täytyy vielä tarkistaa näistä papereista. Niin neljäs oli byrokratian vähentäminen, joka on olennainen seikka, sillä EU voi todellakin vähentää turhaa byrokratiaa ja Lisäksi pitää keskittyä taitoihin, jotta voimme vahvistaa kilpailuetuamme. Tämä on vaikea tehtävä. Pitää yhdistää tiettyjä parametreja. Mutta jälleen kerran haluaisin toistaa, että PK-yritysten tukeminen erityisesti on sosiaalipolitiikkaa. Tämä on ainoa tapa pelastaa työpaikkoja ja luoda uusia työpaikkoja. Ja siksi Euroopalta oli vakava virhe jättää teollisuuspolitiikka hunningolle viime vuosina. Minähän olin tässä parlamentissa jäsen ja muistan keskustelut, keskustelut ympäristöstä. Ja se on hyvä, meidän pitää olla sitä tietoisia, mutta me olemme aliarvioineet teollisuutemme potentiaalin, siksi kehitys on negatiivista. Yhdysvalloissa on, on positiivista kasvua ja Kiinassa on myös kasvua ja Euroopassa taas sitten ollaan taantumassa tai kasvu on vain hyvin vähäistä. Siksi meidän pitää sijoittaa teollisuuteemme, ei välttämättä rahallisesti, vaan vähentämällä energiakustannuksia ja byrokratiaa ja luomalla älykkäämpää politiikkaa. Emme voi Kreikan puheenjohtajakaudella ratkaista kaikkia ongelmia, mutta, mutta komission teollista koskevan tiedonannon perusteella ja parlamentin mietintöjen perusteella esimerkiksi tuon rice mietinnön perusteella voimme juoda, luoda vahvan perustan teollisuudellemme. Tämä on meidän lähestymistapamme. Olen aina käytettävissä, ne voin palata tänne valiokuntakokoukseen, ja me järjestämme myös epämuodollisia kokouksia. Olen siis käytettävissä ratkaisujen löytämiseksi. Kiitos. Well, Minister Kostas, it's been a... Ministeri Kostas, oli todella hienoa, että olitte täällä paikalla kanssamme. Kiitos siitä, että otitte kantaa näin laajaan kysymyskirjoon. Ja varmasti ymmärsitte, että kaikki toitamme teille kaikkea parasta tähän työhönne teidän kokemuksenne täältä parlamentista ja hallituksessa todella tekee teistä mahtavan kilpailukykyministerin, joka kattaa paljon eri asioita. Toivotamme teille onnea menestystä ja jos voitte tulla takaisin tänne ennen vaalitaukoa, niin hyvä ja muuten joka tapauksessa toivotamme teille kaikkea hyvää. Ja eilen aamupäivänkin vietimme yhdessä kun eh, mietimme kompromissia ja toivottavasti tämäkin asia selvästi etenee. Kiitos. I should just say that, uh, that finishes the public... Sanoisin vielä, että julkinen kokous loppuu tältä päivältä tähän varttia vaille. Tapaamme taas ja silloin alkaa koordinaattorin kokous. Ja tähän loppuu julkinen osa kokousta. Kiitos.